Darf Sie bitten Platz zu nehmen, liebe Kollegen. Pyytäisin, hyvät kollegat, teitä kaikkia istutumaan. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat. Es ist mir eine außerordentliche... Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi ystävä tänne parlamenttiin. Slovenian tasavallan presidentti, ystävämme Borut Paor aikaisempi parlamentin jäsen. Tervetuloa, arvoisa presidentti. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, keskusteluissa, joita sain juuri käydä Borut Paurin kanssa, kysyin Thomas Ilves, Tony Smith, Josef Muscat, Bohut Power, Giorgio Napolitano – Elio Di Ruppo, François Hollande, Enrico Letta. Mitä näillä valtion ja hallitusten päämiehillä on yhteistä, oli minun kysymyksenä. No he ovat kaikki aikaisempia Euroopan parlamentin jäseniä. Joten hyvät naiset ja herrat, näette, mitä meistä voi vielä tulla. Tämä nähdään nyt Slovenian presidentin esimerkistä. Hyvät naiset ja herrat, on hienoa, että voin antaa pitkäaikaiselle kollegalle Barut, Borut Pahorille puheenvuoron. Olkaa hyvä. gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Kuten puhemies ystäväni Martin Schulz sanoi, niin viime vaalikaudella olin teidän työtoverinne ja olen myös teidän joidenkin ystävänne. Ja hyvin usein kaipaan kovasti sekä henkilökohtaisesti että poliittisesti tätä työtä. Poliittisesti ajateltuna kaipaan työtä täällä, sillä uskon, että eurokansanedustajalla ja koko tällä toimielimellä on hyvin tärkeä tehtävä valvoa Euroopan kohtaloa ja kenelläkään muulla ei ole tällaista mahdollisuutta. Parlamentti on siksi korvaamaton. Parlamentti on myös osoittanut tarpeellisuutensa ja merkityksensä työn teossa, kun olemme tässä päättämässä puolen miljardin ihmisen elämästä. Tässä puheenvuorossani haluaisin puhua monista eri aiheista, joista yhdestä erityisesti se, se saattaa muotoutua tulevaisuudessa yksi keskeisimmistä aiheista. Valitettavasti vielä niin ei kuitenkaan ole. Ja tässä mielessä tahtoisin tilanteen muuttuvan niiden kanssa, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin minäkin. Ja tässä puhun erityisesti Euroopan tulevaisuudesta. Ei tämä ole mielestäni mikään akateeminen, teoreettinen kysymys, vaan strategisesti olennainen tämänhetkinen kysymys, suuri haaste, joka meidän on kohdattava nyt, sillä kaikki viivyttely vaikuttaa huomattavasti huomattavan kielteisesti, emmekä sitten enää pääse eteenpäin. Haluaisin sitoutua Euroopan unionin käsitteen syventämiseen. Jos ajattelemme nykytilannetta sekä unionissa että koko maailman tilannetta, niin mahdollisesti paras hetki olisi ensi vuoden vaalien yhteydessä ryhtyä toimiin. Ja minä toivon, että saataisiin aikaan Euroopan tulevaisuuden suudesta keskusteleva konventti, valmistelukunta. Ja toivon, että tuo valmistelukunta tekisi työtä yhteisymmärryksessä, sillä vain siten voimme arvioida sen tuo työtä ja tulevaisuuden rauhan ja hyvinvoinnin takaamiseksi kansalaisillemme me tarvitsemme tällaisen uuden valmistelukunnan, joka määrittelee uutta perustavaa lainsäädäntöä unionille. Osa teistä on vastaan ja on aivan oikeassa vastustaessaan tätä ehdotusta. Monet kansalaisetkin kovasti epäröivät ja epäilevät hanketta ja se on täysin kansanvallan oikeus. Tämän rakennuksen Euroopan parlamentin on päästävä keskustelemaan näistä merkittävistä kysymyksistä tässä tien risteyksessä, jossa Eurooppa nyt on. Täytyy keskustella rakentavasti, kärsivällisesti tässä kaikkien, ovat he sitten puolesta tai vastaan. Ja minä esitän teille nyt muutaman näistä olennaisimmista kohdista. On toki olennaista järjestää myös kansanäänestyksiä Euroopan unionissa näin merkittävistä kysymyksistä. Kansalaisten pitäisi saada esittää mielipiteensä uudesta perustuslainsäädännöllisestä tekstistä. Ja minä haluaisin lisätä seuraavat syyt ja perustelut kannalleni koko poliittisen urani aikana, eli yli 25 vuoden aikana, olen ollut Eurooppa-henkinen, koska minä uskon Euroopan, Euroopan ideaan, eri kansojen yhteen liittymänä. Ja uskon, että eriäväisyyksistämme huolimatta meillä on hyvin paljon asioita, jotka yhdistävät meitä, pikemminkin paljon enemmän. Ja taustamme ja historiamme osoittaa, että rauhan takaaminen Euroopan unionissa on hyvinvoinnin pohja ja perusta. Ja sit sen osoittaa myös tuo Nobelin rauhanpalkinto, jonka unioni on saanut. Tästä en tule koskaan muuttamaan mieltäni poliittisen urani aikana, enkä työssäni pikemminkin eurooppalainen näkemykseni vain vahvistuu. Toisen maailmansodan jälkeen me olemme saaneet ottaa yhteistyön alalla hyvin merkittäviä ja olennaisia askelia. Myös Lissabonin sopimus on ollut merkittävä askel eteenpäin tässä mielessä. Uskon, että pikapuoliin tuo sopimus ei enää riitä oikeusperustaksi, kun ajattelemme, minkälaisia haasteita meillä on edessämme. Hyvät kollegat, toisaalta me elämme talous- ja rahoituskriisissä. Siksi täytyisi vahvistaa Euroopan unionin toimielimiä ja myös kansanvallan valta on kärsinyt ja siksi parlamentin roolia täytyisi vahvistaa. Vuodesta 2008 meillä, meitä on vaivannut tämä talouskriisi ja se osoittaa ongelmien olemassaolon ja ongelmista täytyy päästä oikeudellisesti, poliittisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti eroon. Niiden yli täytyy päästä, voidaksemme jälleen kasvattaa kansalaisten luottamusta Euroopan isänmaahan me, meitä ei auta se, että meillä on Euroopan keskuspankki, mutta 17 erillistä eh, kansan eh, julkista eh, valtion taloutta. Olen, varma, olen myös varma siitä, että parlamentin neuvoston ja komission täytyisi tarjota ratkaisuja pitkällä aikavälillä, mutta myös keskipitkällä tähtäimellä näihin ongelmiin. Minä puhun asiasta, joka ei välttämättä ole niin kovin kiinnostavaa eikä saa kovinkaan paljon kannatustakaan, mutta meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme tässä globalisoituneessa maailmassa pitää kiinni paikastamme. Ja sitten toisaalta niin kuin tässä ystäväni Schulz jo ehti sanoa, olen ollut monilla eri paikoilla, samoin kuin monet teistä tässä talossa juuri nyt paikalla olevista. Varmasti teillä kaikilla on pitkä poliittinen tausta ja paljon poliittista kokemusta monista eri tehtävistä. Hyvin monet meistä olemme tulleet kansallisen politiikan piiristä ja on oikein olennaista muistaa, miten paljon kokemusta on kerääntynyt parlamenttiin. Myös ähm, täytyy muistaa se kokemus, jota Euroopan, Euroopan neuvostosta on voitu saada, kun kriisi kävi meidän kimppuumme. 2008-2011 me etsimme vain siirtymäkauden aikaisia väliaikaisia ratkaisuja umpimähkään ilman mitään vahvaa pohjaa. Parlamentti monissa yhteyksissä ymmärsi tämän, mm, mutta, ta, ta, ta, mutta äm, tarjosi neuvostolle tukensa ja osa ongelmista on näin saatu lyhytaikaisesti käsiteltyä. Miten me ajauduimme kriisiin? Me olemme hyväksyneet nyt neuvostossa monia kriisin vastaisia toimia. Tosin meillä ei ole riittävästi toimielimiä eikä täytäntöönpanijoita näille eri päätöksille. Ja siksi minä osoitankin sormella, meitä osoitetaan sormella ja väitetään, että me emme onnistu vastaamaan vaatimuksiin, joita nyt on, emmekä onnistu tarjoamaan sellaisia vastauksia, joita nykyhetki tarvitsee. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä pääsemään yhteisymmärrykseen eri välineistä ja pyrkiä vastaamaan kansalaistemme odotuksiin, jotta huominen olisi parempi ja valoisampi eikä pikemminkään huonompi. Slovenian presidenttinä voin huomauttaa, että kriisi tuntuu minun kotimaassani entistä vakavammin. Mutta uskon, että poliittinen, ja olen huomannut, että poliittinen kenttä maassani on lähentymässä toisiaan, ja me olemme jo onnistuneet tekemään hyvin olennaisia ja tärkeitä päätöksiä Sloveniassa ja varmasti onnistumme siinä myöhemminkin, emmekä aja, ajaudu suurempiin ongelmiin ja olen varma siitä, että me maana onnistumme pääsemään näistä ongelmista eroon. Uskon, että tuo luottamus kaikkiin toimielimiin, on kyse sitten kansallisesta tasosta tai Euroopan unionin tasosta, on kovasti kärsinyt tästä kriisistä uskon, että tuo, ja olen havainnut, että tuo euroskeptisismi on kovasti levinnyt ja laajentunut Sloveniassa. Meidän täytyy yhdessä kuitenkin ryhtyä toimiin. Tämä on meidän päätehtävämme joka tapauksessa. Euroopan unionin tulevaisuus ei ähm, jätä meitä vasta muutaman vuoden päähän miettimään, mitä tekisimme. Meidän täytyy toimia nyt ja täytyy herättää kansalaisten poliittinen uteliaisuus ja pyrkiä äh, myös nostamaan se korkeammalle silloin, kun luotiin tuo viimeinen Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ja kun uskottiin, että päästään Lissabonin strategioihin, ja, jotta me pääsemme pääsemme vuonna 2020 siihen tavoitteeseen, että tämä olisi kilpailukykyisin maailmassa. Me olemme hyvin kaukana tässä syvässä kriisissä, mutta meillä on mahdollisuus vielä päästä tähän vahvempaan e, talouteen uusien taloudellisten välineiden kautta ja myös valtion talouden vahvistamisen kautta. Sitä, sen myötä kansalaisemme voimme, voivat saada työtä, nuori, nuoriso voi uskoa siihen, että he elävät e, sellaisessa valtiossa, valtiossa unionissa, joka tarjoaa heille ihmisarvoisen, kunniallisen, elettävän elämän. Arvoisa puhemies, kantani Euroopan unionin yhtenäisyyteen ja laajentumiseen, erityisesti Länsi-Balkanin osalta, liittyy siihen, että tämä liittyy EUn sisäisiin tarpeisiin ja globaaleihin oloihin, kansainvälisiin oloihin rauha on saavutettavissa ainoastaan ja hyvinvointi on saavutettavissa kestävällä tapaa ainoastaan yhteistyön kautta, voimakkaamman yhteistyön kautta. Minun vakaumukseni on se, että meidän täytyy huolehtia – siitä, mitä nyt on saatu aikaiseksi. Hyvinvointi, rauha. Ja tämän varaan on rakennettava tulevaisuudessa yhä enemmän niin, että laajemmin tehdään yhteistyötä meidän alueillamme. Liian hitaat poliittiset päätökset voivat uhata tämän tulevaisuuden. Tämän sanon pienemmän EUn jäsenvaltion presidenttinä. Ehkä tämä olisi ymmärrettävämpää, jos taustalla olisi suuremman jäsenvaltion edustaja, mutta Slovenia on kerännyt kokemusta entisen Jugoslavian murenemisen yhteydessä. Ehkä tältä kannalta voin tuoda omat ajatukseni teidänkin keskusteluihin. Pienet jäsenvaltiot ehkä joskus pelkäävät sitä, että – itsemääräämisoikeus siirtyy Brysseliin, eurooppalaisiin toimielimiin. Ja näin itsenäisyys on uhattuna, mutta me slovenialaisethan tiedämme omasta kokemuksesta, että tämä oikeastaan on ennalta edellytys sille, että voimme huolehtia kansallisesta kulttuurista, säilyttää kansalliset erityispiirteemme. koska meidän täytyy ottaa huomioon tekniset kehitykset modernissa maailmankulkissa ja tässä pysytään mukana ainoastaan yhteistyössä. Pienemmät valtiot ja minä siis voimme tukea sitä, että Eurooppa on yhä vahvemmassa, läheisemmässä yhteistyössä. Tämä perustuu myös siihen toiveeseen, että tuemme ja saamme tukea myös nuorilta. Neljännes nuorista on työttömänä. Ja kun tänään esimerkiksi puhutaan jaoista, eroista Yhdysvaltain ja EUn välillä, eikä selitetä nuorille, että me haluamme luoda tietynlaiset olosuhteet, haluamme lähteä tietynlaisiin toimiin, saada tuettua EU-ssa teknologian kehitystä niin kuin Yhdysvalloissa tehdään, tai Kiina, tai viitataan vaikka Venäjään tai Brasiliaan, niin silloin emme selviä tästä tehtävästämme. Nuorten ihmisten on ymmärrettävä, mikä ajatus yhtenäisen Euroopan takana on. Näin hyvinvointia, myös nuorten hyvinvointia voidaan parantaa ja näin voimme vakuuttaa ihmiset siitä, että tämä on hanke, johon kannattaa panostaa. Me olemme hyvin riippuvaisia siitä, että tämä ajatus on nyt menestyksekäs. Siksi haluaisin vedota tässä puheessani. Haluaisin vedota Euroopan neuvostoon, jotta nopeasti hyväksyttäisiin lähestymistapa, jonka kautta nuorille saadaan heti uusia panostukset mikroyrityksiin, pk-yrityksiin, nuorten ihmisten koulutukseen, pätevöitymiseen. Tässä arvon parlamentin jäsenet, teilläkin on ratkaisevan tärkeä rooli. Minä haluaisin vedota teihin. Toivon, että mahdollisimman nopeasti pääsette sopuun rahoituskehyksistä 2014-2020. Haluan välttää väärinkäsitykset. Kun jotkut puhuvat Euroopan Yhdysvalloista, ei ajatella Yhdysvaltojen mallia, kansojen sulatusuunia, vaan Euroopan vahvuus on juuri monimuotoisuudessa. Ja jotta Eurooppa voisi toimia, meidän täytyy löytää oikeanlainen suhde siinä, miten otetaan huomioon eroavaisuudet ja hyödytään kuitenkin yhtenäisyydestä. Minä haluaisin sanoa seuraavaa. Jos nyt Euroopan puolesta puhujat vaikenevat. Ja jos odotellaan taloustilanteen parantamista, niin silloin Euroopan skeptisesti suhtautuvat voittavat. Tämä olisi heille ainoastaan väliaikainen voitto, mutta joka tapauksessa. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, puheeni lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää Euroopan parlamenttia täälläkin parlamentissa tehdään erittäin tärkeää työtä demokraattisten päätösten tekojen muodossa Euroopan kansalaisten nimissä. Tiedän, että julkisuudessa ette saa sellaista asemaa, jonka oikeastaan ansaitsisitte tälle työlle. Siksi haluaisin todella tuoda julki kiitollisuuteni ja oman valtioni kiitokset sitä työstä, jota teette, niistä ponnisteluista, joihin ryhdytte, jotta voitte tehdä työtä kansalaistemme eteen. Yhteisessä tulevaisuudessa katson luottavaisesti asiaan. Nobelin rauhanpalkinto oli eikä tunnustus, mutta myöskin varoitus kaikille ihmisille siitä, että rauha ei ole itsestäänselvyys. selvyys että jatkuvasti on oltava valmis toimimaan rauhan eteen. Tämä on ainoa vakaa pohja ihmistemme hyvinvoinnille. Jos tämä saadaan aikaiseksi, vaikka jatkuvasti kamppailemme ongelmien kanssa, silloin pääsemme hienon Euroopan tulevaisuuteen. Kiitos arvoisa puhemies. Paljon kiitoksia teille arvoisa presidentti tästä kovin kannustavasta puheesta. Tämä oli myöskin puhe, joka johtaa ristiriitaisiin keskusteluihin täällä parlamentissa, koska kantanne, niin kuin te esititte, eivät ole ihan kaikkien kollegoiden mm, mieleen. Tiedätte minun kantani tässä, mutta minun ei tarvitse sitä nyt julki tuoda mutta kannustus meidän työllemme, arvoisa presidentti. Siitä haluaisin oikein sydämellisesti teitä kiittää. Ensimmäistä kertaa taitaa olla niin, että valtion päämies näin selkeästi kiittää parlamenttia, parlamentin työstä. Te olitte hyvin sitoutunut Euroopan parlamentin jäsen myös ja siksi tiedätte, että lakia säätävä – elin, jossa on yli 700 jäsentä, pian muutama kroatilainen lisää, tekee valtavasti työtä viiden miljoonan kansalaisen eteen. Ja tiedätte, että tämä on todella ainutlaatuinen parlamentti. Samanlaista ei muualla maailmassa ole se, että kannustitte meitä eteenpäin tässä työssä on asia, josta haluamme sydämellisesti kiittää. Herra Pahor, kiitos. Bien, nous allons donc euh, reprendre la séance. No niin, nyt jatkamme äänestyksiä esityslistan mukaisesti.